Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Teillä on pöytäkirjat eilispäivältä. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin voimme hyväksyä eilisen pöytäkirjat. Minulla olisi myös ilmoitus.